Seuraavaksi esityslistan mukaan meillä on yhteiskeskustelu Indonesiasta. Ensinnäkin suositus Jadolta metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallinta ja puutuotteiden kauppaa koskeva vapaaehtoinen kumppanuussopimus Euroopan unionin ja Indonesian kesken. Sen lisäksi meillä on myös komission julkilausuma, joka liittyy EUn ja väliseen vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen aiheena sama kuin äskeisessä mietinnössä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä, edustaja Jadot, neljä minuuttia. Merci, euh, madame la Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä iltaa, hyvä komission jäsen, hyvää iltaa kollegat. Kiitos, että olette näin myöhään vielä keskustelemassa näin tärkeästä aiheesta. Ensinnäkin olisi tyytyväinen prosessiin, kun tätä laadittiin, että saimme yksimielisen äänestystuloksen kansainvälisen kaupan valiokunnassa tässä aiheessa. Haluaisin kiittää totta kai varjoesittelijöitä, Rova Köstningeriä ja Rova Bjöderiä, kuten myös herra Martinia, herra Murphyä tehdystä yhteistyöstä. Ja on hyvä muistuttaa vielä tästä yksimielisestä äänestystuloksesta päätöslauselmassa, koska olemme sitä mieltä, että kansainvälisen kaupan valiokuntakin on tätä korostanut, että tässä on lähetetty selvä viesti komissiolle ja neuvostolle siitä, miten vakavasti me teemme työmme ja mitä tavoitteita meillä on tässä, kun on kyse puukaupan ja puutuotteiden varmentamisesta ja minkä tyyppisiä sopimuksia meillä on. Tässä tapauksessa Indonesian kanssa ja aikaisemmin on joidenkin Afrikan maidenkin kanssa näitä laadittu. Niin ikään tämä on minulle hyvä tilaisuus kiittää Indonesian viranomaisia, heidän lähetystöään ja kaikkia toimijoita, joiden ansiosta me olemme tätä työtä pystyneet tekemään, kuten jo totesinkin Olemme pitäneet tätä aihetta hyvin tärkeänä ja vakavana. Siksi me halusimme tavata mahdollisimman paljon eri toimijoita sekä Indonesiasta, mutta Euroopastakin tässä kysymyksessä, jotta voisimme tehdä mahdollisimman hyvät suositukset. Toimia myös niin, että tämä sopimus, jota me toki haluamme, olisi mahdollisimman hyvää. Varsinkin pystytään takaamaan se, että puu ja puutuotet, joita tuodaan Eurooppaan, vastaisivat myös kestävyyden kriteereitä. Tämä vapaaehtoinen kumppanuussopimus Indonesian kanssa on erityisen tärkeä siitä syystä, että Indonesian metsät ovat valtavat. Yksi kolmesta metsäalueesta maailmalla. Ja totta kai tämä on tärkeä kysymys myös ilmaston kannalta, kuten tiedämme. Se on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää, kuten se on myös olennaista ajatellen väestöä siellä, joka elää metsissä tai metsistä. Tämä on tärkeä sopimus myös sikäli, että me tiedämme, että Indonesian harjoittama puukauppa on laajaa. Sitä menee myös Aasian maihin, siksi on erittäin tärkeää, että kun käytetään FLECT-lupia, niin niitä pitäisi myös käyttää niin, että hyvät kriteerit toteutuisivat koko Indonesian viennissä, varsinkin puukaupassa. Luonnollisesti, kunhan parlamentti, jos ääristystulos on sellainen, antaa suostumuksensa, niin sitten vielä komission täytyy tehdä oma päätöksensä arvionsa perusteella liittyen verifiointijärjestelmä ja puukaupan laillisuuteen niin, että siellä todellakin noudatetaan Euroopan parlamentin suosittamia kriteereitä. Me tiedämmekin, että huolimatta Indonesian hallituksen ponnistuksista, että on puutteita olemassa, me olemme ne halunneet selvästi tuoda esille myös. Puutteet liittyvät ensinnäkin siihen, että ka- kaikkia puutuotteita ei ole verifioitu kun ne ovat peräisin metsistä, onko se sitten maataloudelta vietyä maata tai palmuöljyyn liittyvää viljelyä. Verifiointijärjestelmä huonosti oikeastaan kertoo meille myös lupamenettelystä ja sitten me tiedämme myös, että verifiointijärjestelmä ei tee mitään eroa tuotteiden välillä, kun ajatellaan mitkä on sertifioitu ja mitkä ei tässä ketjussa. Totta kai on ponnisteltu, se on nähtävissä ja kiistatta viranomaiset ovat niin tehneet ja kaikki toimijat tässä ketjussa, Indonesia, kansalaisyhteiskuntakin on ponnistellut, mutta tämä nyt kun on ainoa tilaisuus, missä Euroopan parlamentti voimaperäisesti tuo kantansa esille myös komission suuntaan, niin me olemme halunneet tämän näin todeta. Ja Euroopan parlamentin tavoitteena tässä on todellakin se, että vapaaehtoinen kumppanisopimus ja luvat, jotka myönnetään, vastaisivat nimenomaan ilmastonsuojelun tavoitteisiin, kuten myös luonnon monimuotoisuuteen ja niin, että Indonesia niin, no, niin kestävä kehitys toteutuisi. Grazie. Kiitos. Sitten komission jäsen Potocnik. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvää iltaa kaikille. Olen mielessäni, mielelläni tässä teidän edessänne, kun käsittelemme tätä tärkeää asiaa. Tällä yhteisellä matkallamme Indonesian kanssa tämä takautuu vuoteen 2006, jolloin avattiin neuvottelut FLECT äh, äh, kumppanuussopimuksesta äh, komissaari Dimasin toimesta, joka oli edeltäjäni. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää herra Janik Jadot ja niin ikään varjoesittelijöitä tehdystä työstä minä kovasti arvostan sitä ja osaan arvostaa sitä kovasti. Ja äh, näiden tulosten lopputulos on, on eri osapuolten äh, intressien äh, kompromissi ja myös kompromissi tiettyjen tavoitteiden ja realiteettien välillä. Se on kohtuullinen tulos. Olin hyvilläni voidessani esitellä komissiolle Euroopan unionin ja allekirjoituksen ja, ja 30. syyskuuta viime vuonna, että kun unioni ja Indonesia allekirjoittivat tämän FLECT-asiakirjan. Ja valiokunta ilokseni äänesti yksimielisesti sen puolesta, että, saa, että tämä lainsäädäntöpäätöslausuma hyväksytään, jossa annetaan suostumus tälle sopimukselle. Ja odotankin huomista täysistunnon äänestystä asiasta. Sitten palaan itse päätöslauselmaan ja siitä käytyy keskusteluun haluaisin painottaa sitä asiaa, joka liittyy kansalaisyhteiskunnan mukanaoloon, kun seurataan tätä täytäntöönpanoa, miten, miten äh, tätä SVLK, SVLK-järjestelmää pannaan, pannaan täytäntöön. Se on ollut esillä päätöslausunnossa useassakin kohdassa ja kansalaisyhteiskunnan suhtautuminen tähän on keskeinen, jotta saadaan uskottavuutta tällä järjestelmällä, mutta jotta se olisi tehokas, tarvitaan myös lisää resursseja ja lisää tietoa ja myös pääsyä metsäalueelle, jotta se, sen tilannetta voidaan seurata. Me kirjelmme nämä suositukset, joita parlamentti on tehnyt tässä katsannossa. E, tiettyjä huolia on tullut esille, kuten esimerkiksi, e, esimerkiksi verifioidut metsät menevät tavallaan tämän yläpuolelle, ulkopuolelle, mitä komissio voi tehdä tämän prosessin puitteissa. Ja tulee kestämään myös monta vuotta ennen kuin nämä saadaan ratkottua. Siksi ei olisi suositeltavaa yhdistää näitä kappaletta 21 näiden asioiden ratkaisemiseen ja toisaalta siihen, että miten Flex saadaan operatiiviselle tasolle. Ei olisi myöskään adekvaattia ehdottaa, <clears throat> että komissio suoraan puuttuisi Äh, tällaisen suverenin valtion äh, omiin asioihin. <clears throat> Ja tällä selvennyksellä minä pidän äh, kovin hyvänä tätä yleisistä myönteistä viestiä, joka koskee tätä FLECT-sopimusta ja parlamentin päätöslausemaa. Rouva puhemies, odotankin tätä keskusteluamme tästä sopimuksesta ja kiitän vielä kerran teitä tästä kovasta työstä ja teidän vakavamielisyydestänne, jolla te olette lähestyneet tätä tärkeää asiaa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi kehitysvaliokunnan puolesta edustaja Arsenis, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Commissioner... Paljon kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Olen iloinen, että voimme keskustella täällä FLECT-sopimuksesta. Tämä on erittäin tärkeä maa, tämä Indonesia, yksi keskeisin sademetsien maa. Ja nämä metsäalat pienenevät pienenemistään, joten tämä FLECT-sopimus on erittäin tärkeä, sillä se antaa toivoa, että metsien hakkuu hidastuisi. Minä nyt toivoisin, että komissio todellakin perehtyisi näihin kollega Jadon esittämiin ehdotuksiin – ja katsottaisiin, miten SVLK on toiminut. Se ei ole toiminut kovinkaan hyvin. Meidän täytyy varmistaa, että se toimisi tehokkaasti, koska silloin myöskin Flex-sopimus voisi toimia hyvin. Saaneen tässä yhteydessä ylistää tätä eurooppalaista välinettä, eli flex sopimusta Meillä on hyviä kauppasopimuksia ja flex sopimus on luonteeltaan kahdenkeskinen kauppasopimus. Siinä kunnioitetaan valtion itsemääräämisoikeutta. Siinä on laajalainen kulminen takana ja minun mielestäni tätä voitaisiin pitää mallisopimuksena silloin, kun ollaan laatimassa muiden kumppaneiden kanssa kauppasopimuksia. Huonona puolena tässä on se, että komissio ei ole huomioinut parlamentin vihreässä kirjassa, jossa keskustellaan metsien suojelusta, niin ei, komissio ei ole huomioinut laisinkaan parlamentin ehdotuksia. Ja toivoisin, että komissio kertoisi meille, miksi se ei ole näitä ehdotuksemme huomioinut laisinkaan. Kiitoksia. Kiitos sitten ryhmien puolesta puhuvat puhujat kansanpuolueryhmän puolesta kolme minuutin ajan Rova Köstinger. Arvoisa puhemies, arvoisa herra komissaari, me keskustelemme tänään tärkeästä sopimuksesta, joka on ollut yksi pääosa eurooppalaista strategiaa kestävän metsätalouden osalta. Vapaaehtoinen kumppanuussopimus jonkinlaisia EU on tehnyt kolmansien maiden kanssa on erityisen merkityksellinen. Ensinnäkin se on, puhutaan laillisesta puunkorjuusta ja puun työstä niissä kolmansissa maissa, joiden kanssa tällaisia sopimuksia tehdään. Ja on kysymys kestävästä resurssien hoidosta ja ympäristön vaalimisessa ja kysymys ympäristön turvaamisesta. Kolmanneksi FLEX-tyyppinen sopimus antaa, tarjoaa kestävää kilpailua puutuotteiden osalta 2013 voimaan tulleen asetuksen myötä. FLECT-sopimus ei ole yksittäinen sopimus, vaan se on osa kamppailussa, Euroopan unionin kamppailussa laitonta puunkorjuuta vastaan ja erityisesti tähän, tästä jo aiheutuvia kielteisiä seurauksia vastaan. Maailmanlaajuisesti joka toinen sekunti tuota, raivataan jalkapallokentän kokoinen metsäalue. Ja ympäristöjärjestöt arvostavat sitä, että 1,2 miljardin euron, euron arvosta myydään vuosittain laittomasti kerättyä puuta. Ja tässä puhutaan 10-15 miljardista eurosta kaiken kaikkiaan, joka voitaisiin käyttää muuhun. Nämä ongelmat e- eivät välttämättä näihin ongelmiin, ongelmiin puututaan tällaisilla sopimuksella. Indonesia on tehnyt, pyrittänyt tehdä paljon, se on pyrkinyt eroon laittomasta punkorjuusta ja pyrkinyt kohti laillista sertifiointia. Tämä on tietenkin ollut vaikea lähtötilanne äh, Indonesiassa ja tältä pohjalta voidaan sanoa, että, että onnistumisia on tullut. Ja tietenkin, tietenkin on Indonesiassa saatu paljon aikaa, mutta vielä on paljon parannettavaa. Se työ, mitä Indonesia on tehnyt kestävän kehityksen puolesta omalla puusektorilla, omalla puusektorilla on myönteinen asia. Tässä on tehty paljon työtä infrastruktuurissa puusektorilla ja myös valvonnan osalta ja hallinnon parantamisessa. Katson, että tämä päätöslauselma ottaa huomioon hyvin Euroopan parlamentin epäilyt Sertifiointijärjestelmä on sellainen, joka, jonka tehokkuutta voitaisiin vielä parantaa. Me olemme olleet yhteydessä sidosryhmien kanssa ja tällä tavalla sitoneet nämä, tähän prosessiin on kysymys myös ympäristövaikutuksista, ympäristövaikutuksista, vaikutuksista alkuperäisväestöön, sitä ei saa myöskään unohtaa. Ja näin ollen vapaaehtoinen, tämä vapaaehtoinen sopimus Indonesian kanssa voi luottaa parlamentin tukeen. Kiitän kaikkia mukana olleita hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos SDRn puolesta edustaja Martin. Kaksi minuuttia. Thank you very much, President. Kiitoksia kovasti puhemies. Minäkin haluaisin kiittää herra erinomaisesta työstä, ei pelkästään tässä aiheessa, vaan vastan tyyppisissä sopimuksissa Liberian, Keski-Afrikan, keski tasavallan ja Kamerunin kanssa. Totta kai meidän täytyy puuttua laittomaan puukauppaan, kun haaste se toki on, mutta kyllä siihen puututtava on, jos haluamme, etteivät metsät katoa, koska meidän täytyy päästä eroon korruptiosta ja ilmastonmuutosta torjua. Meillä on tärkeä osaamismarkkinoilla. Meillä on oma vastuumme, että toimimme itse eettisesti. Ei se riitä pelkästään, että toteaa, että no emme me tiedä, mistä puutavaran peräisin, mitä me voimme tehdä. Kuluttajat ja äänestäjät haluavat luottavaisin mielin ostaa puutavaraa EU-ssa ja tietää, että tällä ei tuhota metsiä tai vaaranneta alkuperäkansojen elämää met- sademetsissä. Siksi olen kiitollinen ehdotuksesta. Kuten muut ovat täällä todenneet, Indonesiassa on maailman suurimmat sademetsät ja siellä on valtavia haasteitakin, varsinkin korruption vuoksi. Muiden kollegojen lailla haluaisin kuitenkin antaa tunnustusta hallitukselle Indonesia, että siellä on vakavasti puututtu korruptioon ja laillisen puukau- laittoman puukauppaan. On hyvä myös, että valvotaan Indonesian tapahtuvaa tuontia kun ajatellaan, mitä maahan tulee ja mitä maasta lähtee, ehkä laitotaankin puutavaraa. Esittelen lailla minäkin haluaisin kuitenkin kehottaa menee vielä pidemmälle. Jos ajatellaan, että saadaan verkkoon jäljitettävyys niin se on ihan hyvä sinällään, mutta se täytyy vielä kehitellä niin, että kansalaisyhteiskunnan järjestötkin voivat harjoittaa seurantaa kartoituksen osalta. Minä toivon myös, että lupajärjestelmä olisi tarjolla myös pienille toimijoille, Indonesian hallitus ilmeisesti on suuntautumassa siihen suuntaan, että osuuskunnatkin voisivat hyödyntää tätä. Eli hyvään suuntaan olla menossa. Sopimuksen myötä Indonesian hallitus on menossa oikeaan suuntaan. Kehottaisin kuitenkin, että komissio ja hallitus Indonesia tekisivät läheistä yhteistyötä, jotta tämä onnistuisi. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Edustaja Bierge, Allen puolesta kaksi minuuttia. Me olemme olleet sademetsien tilanteesta huolissamme, mutta meidän pitäisi nyt onnitella Indonesiaa siitä, mitä he ovat tehneet tilanteen parantamiseksi. Me tiedämme, että kasvisto on riippuvainen sademetsistä. Meidän täytyy todellakin olla sitoutuneita siihen, että me rahkaisemme tämän tyyppiseen suojelutoimintaan. EU on sitoutunut juuri trooppisen puun kestävään korjuun ja jäljitettävyyteen. Sinänsä tämä on hyvä asia, mutta me olemme kuitenkin hyvin huolissamme siihen, millä tavalla Indonesia käyttää metsäresurssejaan ja miten SVLK-sertifiointijärjestelmä toimii. Ajatus on hyvä, mutta varmistusjärjestelmän pitää olla poliittisesti vielä vahvempi. Eli ne, jotka eivät toimi vaatimusten mukaisesti, niin tulisi rangaista oikealla tavalla. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että 10 prosenttia Indonesian puutavarasta tulee unionin alueelle. Loput menee sellaisiin maihin, joissa korruptio rehottaa ja missä voidaan tätä laitonta puutavaraa kaupata siellä ei paljon välitetä tulevaisuudesta. Me tiedämme, että metsien yltiöpäinen hakku vaikuttaa myöskin hiilidioksidipäästöihin. Meidän täytyy selvästi sanoa, että sopimuksen hyväksyminen on yksi askel oikeaan suuntaan eli jäljitettävyyteen. Näin suojelemme metsiä ja Indonesiaa, eli että siellä sovellettaisiin samoja määräyksiä riippumatta siitä, kuka on sitten se toinen kaupan osapuoli. Kiitoksia. Kiitoksia. Guerman puolesta edustaja Murphy. Thank you, President. Robert Green Ingersoll once said... Kiitoksia. Robert Green Ingersoll sanoi aikoinen luonnossa ei ole palkintoja eikä rangaistuksia, vaan siinä on jo seurauksia ja ne uhkaavat elämää, luonnon monimuotoisuutta ja kaikkia tällä planeetilla eläviä. Puunkaato on ihmisen keksimä, tekee, siihen liittyy petokset ja ahneus ja voitonhaku ja, ja rahanpesu. Ja tämä tilanne Indonesiassa hälyttävä siellä pelkästä no, tämä puunhakku Indonesiassa on todellinen ongelma. Monikansalliset yritykset, kuten Ferrero, Unilever, Nestle, Monles ja Loyal Hershey ja Wilmot International ovat niitä, jotka ovat osittain vastuussa ja, ja tämä tilanne on voi muuttua vain julkisen painostuksen myötä. On, meidän pitää lopettaa laitot, laittomat hakkuut ja niiden tuotteiden tuonti Euroopan markkinoille, mutta parlamentin on, on löydettävä ne mahdolliset por, porsaanreijät. Ja riippumaton kansalaisyhteiskunta, sen täytyy olla mukana. Ja, Olemme kuitenkin todistaneet, että yritykset ovat käyttäneet tätä toimintaa myös rahanpesuun. Minä tuen tätä alkuperäistä asetelmaa ja, ja, ja torjun kaikki vesittämisyritykset. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi menettelemään puhujalistaa. Edustaja Viilan. Kiitos puhemies. Kiitoksia kovasti olen iloinen siitä, että tämä kumppanuussopimus allekirjoitetaan Indonesian kanssa. Paitsi, että tähän liittyy kauppaa, niin tähän liittyy myös ponnisteluja kestävän metsänhoidon hyväksi hyvin laajassa mittakaavassa. Maa on erittäin suuri puunviejä, mutta huono hoito on johtanut metsäkatoon kumppanussopimuksen ansiosta Indonesian puutavara tulee Euroopan unionin markkinoille kaikkine laillisuuden takuineen. Toivottavasti tämä ainakin jossain määrin auttaa torjumaan korruptiota ja keinottelua, jota vielä on siellä olemassa. Eh. Kiitos ja vielä kerran komission jäsen Potocnik. Olkaa hyvä. Thank you again. Kiitos taas. Ensinnäkin haluan kiittää arvoisia parlamentin jäseniä teidän tuestanne ja kiinnostuksesta tähän asiaan ja, ja toisaalta te olette kiinnittäneet huomiota myös tilanteeseen Indonesiassa paikan päällä. Täytyy olla selville siitä, että monet teistä ovat sanoneet, että, että Indonesia on äärimmäisen tärkeä maa. Oli, tämä oli todellakin vaivan väärti ja olemme todella iloisia siitä, että me pystymme pääsemään sopimukseen, jonka me saimme tehtyä. Me tiedämme, että heillä on siellä vissejä ongelmia ratkottavana. Me tiedämme, että siellä Indonesiassa yritetään ratkoa näitä ongelmia. Me olemme tietoisia tästä ja olen tietoinen myös siitä seikasta, että täytäntöönpano tulee olemaan keskeisen tärkeä. Lisäisin vain, että Indonesia tulee soveltamaan samaa järjestelmää vientiin muille markkinoille, kuten esimerkiksi Kiinaan. Komissio on tietenkin iloinen raportoidessaan Euroopan parlamentille eteenpäin menosta sen täytäntöpanon suhteen, FLEX-sopimuksesta ja myös siitä, miten näitä asioita, joita, joita päätösosana on esitetty, miten niitä, niihin on puututtu. Mainitsisin vain koska te esititte konkreettisen kysymyksen tästä metsästrategiasta. En, minun täytyy nyt selvittää faktat, jotka te mainitsitte, koska en haluaisi lähteä kommentoimaan, ellen ole saanut asiasta kunnon briefausta, mutta voin luota, että saatte kunnollisen vastauksen. Mutta haluan valmistella vastauksen kunnolla, koska tässä on kysymys myös vissistä kytkennästä metsästrategiaan. Tiedän kuitenkin, että oli rajallisia mahdollisuuksia jäsenvaltioilla silloin, kun me puhumme metsistä. Me olemme johdonmukaisesti jatkuvasti, me saamme muistutuksia siitä, että tämä kuuluu läheisperiaatteen piiriin ja se on jäsenvaltioiden heiniä. Ja tämä täytyy ottaa huomioon. Mutta niin kuin sanoin, me tulemme selvittämään tämän asian ja, ja annan teille vastauksen. Jos sallitte teille, niin teen yhteenvedon ja mielestäni yhteenveto, äh, viesti, jonka olen saanut parlamentilta täällä, jonka voi toimittaa indonesialaisille kumppaneille ja yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa me tuemme tätä komission äh, aloitetta. Ja tämä on tietenkin kunnianhimoinen kurssi, jolla, joka täytyy panna täytäntöön ja jonka täytyy perustua keskinäiseen sopimukseen. Tämä lähentää meitä näiden tavoitteiden osalta, jotka liittyvät kestävään metsänhoitoon Indonesiassa ja niiden ihmisten hyvinvointia, jotka ovat riippuvaisia näistä metsistä. Kiitoksia. Grazie. La... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa esittelijä kahden minuutin ajaksi edustaja Jadot. Merci. Euh, Kiitos, hyvät kollegat. Kiitos komission jäsen. Tämän päätöslauselman tavoitteena, kuten ymmärsitte hyvin, ei ole asettaa uusia oikeudellisia ehtoja kumppanuussopimukselle, joka on nyt laadittu. Meillä on sopimus, oikeudelliset ehdot, jotka sitovat osapuolia. Parlamentti ei halunnut mitä sen päälle panna. Tämän parlamentin tavoitteena on tietysti, kuten jotkut kollegat totesivatkin, se, että voimme taata sen, että flagged luvat joita myönnetään, takaisivat myös Euroopan kansalaisille, kuluttajille ja viranomaisillekin sen, että puutavara on peräisin kestävästä järjestelmästä, joka on jäljitettävissä ja se, että olot ovat sertifioidut ja lailliset. Se on tavoitteena. Tiedätte hyvin, että jos jossain vaiheessa pitää sitten todeta, että FLEC-luvat eivät sitten vastaakaan tavoitetta, niin sitten täytyy flekt määrästä ruveta uudelleen miettimään. Siksi parlamentti on tehnyt näitä suosituksiaan. Minä vielä kiittäisin teitä teidän sitoutumisestanne tähän, että tulit ylipäätään parlamenttiin kertomaan ja selittämään meille, myös edistyksestä, jota on saatu aikaan Indonesian puolella sertifiointijärjestelmässä niin, että mekin voisimme antaa oman panoksemme parlamentin näkökulmasta, kuten te komission näkökulmasta ja mukaan lukemus Indonesian viranomaiset. Kaikki osallistuvat tähän maan kehittämiseen ilmaston suojelemiseksi, puuvarojen suojelemiseksi, metsänhoidon takaamiseksi ja myös väestön auttamiseksi, jotka elävät metsissä ja metsistä. Grazie. Kiitos. Meille on tullut tähän päätöslauselmaan esitys ja keskustelu päättyy. Näiltä osin, kuten myös koko yhteiskeskustelu, äänestys toimistetaan Indonesia päätöslauselmasta huomenna puolelta päivin. Ultimo punto allora. Viimeinen kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle aiheena huippuvuoret ja niiden kalavarat. Do la parola